No. Hyvää huomenta. Buongiorno, colleghe e colleghi. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Istunto alkaa. Kaksi ilmoitusta liittyen parlamentin äm, jäseniin. Olemme saaneet ilmoituksia. Äm, työjärjestyksen artikla 23 mukaan interparlamentaariset valtuuskunta. Nimitykset otetaan mukaan pöytäkirja muita tiedoksiantoja. EPP-ryhmä on ilmoittanut tietyistä päätöksistä, jotka muuttavat valtuuskuntien jäsennimityksiä. Nämä on otettu mukaan äh, myöskin äh, tämän istunnon pöytäkirjaan. Seuraavaksi meillä on esityslistallamme neuvoston ja komission julkilausumat koskien äh, Eurooppa-neuvoston 20. helmikuuta järjestettävää ylimääräistä kokousta, joka käsittelee monivuotoista rahoituskehystä. Haluaisin kiittää komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja haluaisin myöskin ähm, ministeri Benche kiittää. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Arvoisan parlamentin jäsenet, minulla on ilo ja kunnia puhua täällä tulevasta ylimääräistä Eurooppa-neuvostosta, joka järjestetään 20. päivä tätä kuuta. Komissio esitti oman uuden MRK-ehdotuksensa. Bulgaria, Itävalta, Romania ja Suomi tekivät PJ-kautiensa aikana teknisellä ja muullakin tasolla hartiavoimin töitä tuloksen aikaansaamiseksi. Nyt ollaan päästy tärkeisiin hetkiin joulukuisen huippukokouksen jälkeen. Neuvoston puheenjohtaja on keskustellut kollegoidensa kanssa tiiviisti näistä asioista. Ja tältä pohjalta hän tulee esittämään yleisten asioiden neuvostossa 17. päivää oman ehdotuksensa sopimukseksi, jota esitellään Euroopan neuvostossa. Puheenjohtajavaltio on tyytyväinen tähän ja nopeasti on tulossa saatava aikaiseksi. Se ei ole helppo harjoitus, kuten kaikki tiedämme, mutta monilta osin on vielä olemassa eroavaisuuksia sen suhteen, mitä haluamme saada aikaiseksi EU-tasalla ja miten paljon rahoja meillä on tähän työhön käytettävissämme. Mutta tilanne ei kylläkään helpottuisi, jos tässä ei pyritä pääsemään eteenpäin. Meidän täytyy kuitenkin pitää aina mielessä olemassa olevat uudet haasteet ja prioriteetit ja vähäisemmät varat. Meillä on kunnianhimoisia tavoitteita strategisella tasolla ja Euroopan neuvoston kokouksessa meidän täytyy löytää yhteinen sävel, jotta päästään yhteisymmärrykseen näistä asioista, joista päätetään yhdessä, jotta 2021 tammikuussa päästään työtä tekemään ohjelmien mukaisesti. Mutta tämä prosessi ei pääty tähän, sillä Euroopan parlamentin pitää vielä näyttää asetukselle vihreää valoa. Olemme tietoisia huolenaiheista ja niistä kannoista, joita parlamentti on esittänyt aiheeseen liittyen. Ja tästäpä syystä koko ajan puheenjohtajavaltiot ovatkin pyrkineet pitämään parlamentin ajan tasalla järjestämällä kokouksia Euroopan neuvoston kynnyksellä, että sen jälkeen ja näin tehdään myöskin ensi viikolla. Kroatia tulee toimimaan samalla tavalla aina kun MRK käsitellään YANssä. Euroopan neuvoston puheenjohtaja on keskustellut parlamentin korkeintason edustajien kanssa. Ja kunhan sopimukseen on päästy huippukokouksessa, puheenjohtajavaltio tulee tekemään tiiviisti yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta tulos saadaan aikaiseksi kunhan äänestys koittaa parlamentissa. Meidän täytyy löytää nopeasti MRK-tasapainoinen sopimus myöskin yhteisistä varoista. Tämä on kaikkien toimielinten, jäsenvaltioiden ja kansalaisten intressien mukaista ja toivottavasti tähän tavoitteeseen päästään. Puheenjohtajavaltio tekee kaikkensa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kiitokset huomaavaisuudestanne. Von der Leyen, lei la parola, prego. Ja seuraavaksi komission puheenjohtaja von der Leyen, olkaa hyvä. Thank you. Vielen Dank. Kiitoksia, arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ensi viikolla me tosiaan pidämme ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen ja se on hyvin tärkeä hetki Euroopalle. Lähtötilanne on periaatteessa hyvä sillä kaikki kolme toimielintä, parlamentti, neuvosto ja komissio ovat yksimielisiä strategisesta agendasta ja me kaikki tiedämme, miten paljon on pelissä. Meillä on hyvin selvät yhteiset poliittiset päämäärät. Euroopan pitää olla ensimmäinen hiilineutraali maan osa 2050, ei vain siksi, että kyse on planeetan terveydestä, se on toki pääasia, mutta myös siksi, että tiedämme, että jos saamme puhtaan ja ympäristöystävällisen talouden kehitettyä, niin saamme luoduksi kestäviä uusia työpaikkoja tulevaisuutta varten. Me haluamme hyödyntää digitaalista ö, muutosta maailmassa ja olla siinä aktiivisena toimijoina. Emme pelkästään katso passiivisesti vierestä ja haluamme voimauttaa ihmisiä sit, siten, että Ensinnäkin ekologinen ja digitaalinen transformaatio, joka tätä siirtymäkautta tulee luonnehtimaan. Tulemme hyödyntämään sitä, mutta myös panostamaan erittäin paljon kompetenssien rakentamiseen ja koulutukseen aikaa ei ole paljon. Haluan sanoa tämän hyvin selvästi. Jos budjettia ei saada päätettyä pian, emme ensi vuonna tule kykenemään uuden budjetin, uuden, uusien prioriteettien kanssa selviämään rahoituksesta siten kuin me kaikki haluaisimme. Eli noin kahden vuoden pohtimi, pohdinnan jälkeen nyt on korkea aika löytää yhteinen perusta ja on hyvin tärkeää, että löydämme oikean tasapainon vanhojen ja uusien prioriteettien välillä. Sillä jos te katsotte näitä neuvotteluja, joita on käyty, on monia jäsenmaita, jotka hyvin voimakkaasti puolustavat kohesiopolitiikkaa ja ovat aivan oikeassa siinä. Sitten on myös monia jäsenmaita, jotka vahvasti y- y- puolustavat YMPtä ja aivan oikein. Mutta minä haluaisin nähdä samanlaista omistautumista uusien prioriteettien kohdalla, koska sinä päivänä, kun budjetti hyväksytään ja olemme saaneet aikaan sopimuksen ja tiedän tämän, Jokainen tulee kääntymään taas parlamentin ja komission puoleen ja vaatimaan Horizon Europea, tulee vaatimaan Erasmusta, siirtolaisuusrahastoja, digitalisaatio, infrastruktuuria ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli meidän täytyy todellakin varmistaa se, että nämä uudet prioriteetit saavat vaatimansa huomion. Meidän täytyy pohtia Euroopan saada aikaan Euroopan budjetti, joka kykenee investoimaan digitaalisuuteen ja tekoälyyn, jotta Euroopan asema johtavana tutkimusalueena vahvistuu ja varmistuu. Meidän täytyy myös pystyä vastaamaan siirtolaisuuden haasteisiin, luonnonkatastrofien aiheuttamiin haasteisiin – turvallisuuden ja puolustuksen haasteisiin, mutta ennen kaikkea tarvitsemme sellaisen budjetin, jota, josta kansalaiset ja yritykset voivat nähdä, että me kykenemme vastaamaan ilmastonmuutokseen. Tämä on kansalaisille aivan ensimmäinen prioriteetti. Meille se on haaste ja meidän velvollisuutemme on tehdä tästä haasteesta mahdollisuus. Arvoisat edustajat, näiden ne budjettineuvottelujen menestys riippuu siitä, millaiset varat me pystymme antamaan vihreän kehityksen ohjelmalle. Minä en tule hyväksymään sellaista tulosta, joka ei takaa vähintään 25 prosenttia budjetista taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Ja odotan sellaista budjettia, joka antaa uudet tarvittavat varat oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille. Syy tähän on aivan yksinkertainen. Jos me emme anna näitä tarvittavia varoja alueiden ja työntekijöiden suojelemiseksi ilmastonmuutoksen tuomilta ö, muutoksilta. Me emme yksinkertaisesti onnistu siinä, että saamme aikaan ilmastoneutraaliuden. Vihreän kehityksen ohjelma tehdään yhdessä kansalaisten kanssa, tutkijoiden kanssa, yritysten kanssa. Tai sitten sitä ei tehdä ollenkaan. Ja olen sitä mieltä, kuten varmasti tekin, että uusia omia varoja Euroopan unionille, se on tärkeä askel eteenpäin ja siksi olen pyytänyt nopeasti jäsenmaita ottamaan täysin huomioon Euroopan parlamentin kannan tässä suhteessa. Olen vakuuttunut siitä, että se moottoroi meidän yhteistä ohjelmaamme ja ö, asettaa painetta kansallisille budjeteille, mahdollistaa sen, että saamme tarvittavat lisäbudjettivarat. Tämä on tosiaankin win-win tilanne, johon me pyrimme. Arvoisat parlamentin jäsenet, me tiedämme, että neuvottelut eivät tule olemaan helpot. 27 jäsenmaata, meillä on vähemmän resursseja kuin ennen. 75 miljardia vähemmän näille tälle seitsemälle vuodelle, mutta enemmän yhteisiä haasteita, sellaisia, joita yksinkään jäsenmaa ei yksin pysty ratkaisemaan. Ja samaan aikaan ö, seuraava ö, pitkän aikavälin budjetti ei voisi olla monimuotoisempi kuin se nyt on. Te olette hyvin tietoisia parlamentin jäseninä omissa jäsenmaissanne käytävistä keskusteluista ja erilaisista kannoista, joita eh, kolleganne edustavat. Se, että pääsemme sopimukseen, on vakava, iso haaste. Me kaikki tiedämme sen, mutta tiedämme senkin, että kansalaisilta ei tule herumaan ymmärrystä sille, että päättäjät epäonnistuvat antamaan tarvittavat varat niihin politiikkoihin, joita nyt tarvitaan. Se on yhteinen vastuumme Euroopan, Euroopan neuvostossa, Euroopan parlamentissa. Eh, se on vastuumme Euroopan edessä. Kiitoksia. Grazie, presidente. E adesso... Eh, kiitoksia hyvä komission puheenjohtaja. Seuraavaksi kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Eh, puheenjohtaja Weber, EPP, olkaa hyvä. Presidente. Herra puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, arvoisa neuvoston edustaja. Kun puhutaan rahasta ja budjetista, niin kyse on Euroopan tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä politiikasta ja painopistealueista. Sanen korostaa alkuun sitä, että olisi ollut hienoa, jos Michelkin olisi päässyt paikalle. Olisi ollut hyvä, kuunnella meitä. Tiedän, että hän on tiiviissä yhteydessä ohjausryhmäämme, mutta on eri asia vielä tulla täysistuntokeskusteluun mukaan, joten olisi ollut hienoa, jos hän olisi ollut täällä. Mutta on hyvä, että tavoitteena on 20. päivä tätä kuuta. Hän painostaa kaikkia osapuolia, hän yrittää saada tuloksia aikaiseksi kaikki odottavat, maanviljelijät, tutkijat, opiskelijat, kaikki odottavat tuloksia, joten toivottavasti 20. päivä tuloksia saadaan aikaiseksi. Nyt mandaatti on uusi. Me kansanedustajina, meillä on uusi mandaatti, kuten komissiollakin. Kaikilla on uutta pontta takanaan ja kyllähän meillä on selvä viesti kansalaisten puolelta, vielä korvissamme ja meidän täytyy vain toimia siltä pohjalta. Meidän täytyy osoittaa eurooppalaisella tasolla, että kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että me puolustamme paljonko rahaa tällä hetkellä tarvitaan. Meidän täytyy olla itsekriittisiä myöskin budjettineuvotteluissa. Ensinnäkin täytyy katsoa paljonko rahaa on olemassa et, ja että niitä käytetään järkevällä tavalla. Aikanaan Oettinger ja kuten nyt kollega Hahn pyrkivätkin toimimaan näin. Eli että meidän täytyy itse kriittisesti toimia. Kansanpuolueelle tärkeää on se, että meidän täytyy pystyä rajaamaan maksuja yhdelle henkilölle tiettyyn summaan. Jos yksi henkilö EU-sta saa suuria summia, niin ei se niin voi mennä. Me emme halua mitään oligarkkeja tukea. Meidän täytyy osoittaa, etteivät nämä kaikki rahat mene yhden taskuun. Toinen tärkeä asia on se, että me pidämme kiinni budjetoinnista ja varmistamme, että rahoja käytetään kunnolla hyväksi. Maanviljelijät tarvitsevat tukea globalisaation aikana. Alueellinen tuki johtaa yhteen kasvavaan Eurooppaan. Se on tärkeä asia, kuten myöskin solidaarisuus, tutkimus, Erasmus. Sillä saralla me osoitamme, miten Eurooppa voi tarjota lisäarvoa toiminnalleen. Lisäksi tärkeää on muistaa, että meidän on investoitava tulevaisuuteen. Maataloutta tarvitaan, aluekehitystä tarvitaan, niin kuin olemme aina sanoneet, mutta me emme saa ajautua sille uralle, että leikkaamme rahoja siellä, missä niitä todellakin tarvitaan. Toivottavasti ei keskustella vain tästä yhdestä prosentista tai ylärajasta, vaan myöskin sisältökeskusteluja kaivataan. Jos huippukokouksessa päätetään, että kun 10 000 Frontex työntekijää tarvitaan ulkorajojen suojelemiseksi, niin eihän se sitten käy, jos Suomi pi kautensa aikana ehdottaa budjetin leikkaamista kolmanneksella. Tämä pätee myöskin tutkimukseen, kuten esimerkiksi meille tärkeä hanke on syövävastainen taistelu, mutta se edellyttää riittävästi voimavaroja, jotta tuloksia saadaan aikaiseksi. Ja Erasmus tuli jo mainittuakin. Ja kiitokset Johannes sinulle ja Ursula von der Leyenille näistä selkeistä viesteistä, joiden mukaan nämä asiat eivät unohdu. Ja sanoisin saksalaisena myöskin, että nyt meidän täytyy lopettaa vihdoin ja viimein tämä keskustelu nettomaksajista. Jos me haluamme saada Marshall-suunnitelman Afrikalle, niin siitä ei ole suoranaista hyötyä Itävallalle tai Saksalle tai Alankomaille, vaan kuitenkin välillisesti hyötyä siitä on. Ja tästäpä syystä meidän täytyy lopettaa tämän nettomaksajakeskustelu. Meidän täytyy löytää omia varoja. Jos eurooppalaisin varoin eurooppalaisia hankkeita rahoitetaan, niin se osoittaa, että Eurooppa panostaa eurooppalaisiin hankkeisiin. Se olisi paras vastaus. Ja on tärkeää myöskin muistaa, että kansanpuolueelle omat varat on tietty rajanveto. Meillä täytyy olla selvä näkemykset tähän eurooppalaiseen rahoitusjärjestelmään. Ja sitten mitä tulee oikeusvaltion periaatteeseen. Eurooppalaisia veroeuroja voidaan käyttää vain ainoastaan, mikäli noudatetaan olemassa olevia kriteereitä. Riippumaton oikeuslaitos, vapaa mediakenttä, ne ovat ehtoja varojen käytön mahdollisuudelle ja siksipä olemmekin sitä mieltä, että meidän täytyy linkittää MRK myöskin oikeusvaltioperiaatteiden noudattaminen. Ja lopuksi vielä toteaisin seuraavaa. David Cameron, silloin kun viimeksi keskustelimme MRKsta, niin totesi, että yksi prosenttia sillä selvä. Tällä tavalla hän saisi vakuuttuneeksi britit siitä, että Eurooppa on kykenevä toimimaan vähäisillä varoilla. Mutta arvon kollegat, Brexit-esimerkki on osoittanut, että jos populisteille annetaan myöten, niin he siitä vain voimistuvat, eivätkä he joudu taka-alalle. Meidän ei pitäisi keskustella pienimmästä yhteisestä tekijästä, vaan meidän täytyy olla kunnianhimoisia toimijoita. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenjohtaja Garcia Perez, snd Kiitoksia puhemies. Arvoisat edustajat, olemme yhdessä tärkeimmistä keskusteluista, jotka tulevat antamaan leivansa koko tälle lainsäädäntökaudelle, mutta myös Euroopan unionin tulevaisuudelle meidän päämäärillämme ja tavoitteillamme vuoteen 2050 ei ole mitään merkitystä, jos sidomme omat kätemme seuraaviksi seitsemäksi vuodeksi. Olemme ratkaisevassa käännekohdassa Euroopan kannalta. Sen me kaikki tiedämme, myös neuvosto tietää sen. Eurooppa tarvitsee todellakin suurta muutosta, transformaatiota, jotta se voi johtaa kestävyyttä maailmassa, kestävää kehitystä, muutosta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti. Ja totta kai tämä muutosagenda on välttämätön. Me kaikki tiedämme sen ja myös neuvosto tietää sen. Nyt meidän täytyy vain kyetä nostamaan pöydälle, antamaan näille muutoksille ne varat, joita ne tarvitsevat. Tämän parlamentin ehdotus on hyvin järkevä. Se kohtaa tämän äh, haasteen 1,3 prosenttia PNBstä ja uusia kansallisia äh, äh, varoja uusia politiikkoja, jotka täytyy käynnistää, jotta voimme käynnistää oikeudenmukaisen siirtymän. Tämän parlamentin ehdotus on hyvin selkeä ja sillä on hyvin suuri enemmistö takanaan eri poliittisissa ryhmissä. Olemme puhuneet paljon siitä, kuinka tärkeää on, että tästä tulee geostrateginen komissio ja että meidän paikkamme maailmassa taataan. Myös neuvoston puheenjohtaja on viitannut siihen, kuinka tärkeää on eh, ilmastoneutraaliuden puolen, taistelu ilmastoneutraaliuden puolesta. Nyt tarvitsee vain saada eh, neuvosto vielä näiden asioiden taakse. Ja tällä hetkellä haluan vielä sanoa, että olisi ollut mukavaa, että Charles Michel olisi ollut täällä paikalla. Ehkä hänellä on vielä tässä vaiheessa vähän sanottavaa, mutta paljon kuunneltavaa mitä tulee neuvostoon, on tärkeää ymmärtää, kuinka suuren vastuun edessä me tällä hetkellä olemme on tärkeää, että saamme aikaan sopimuksen, jossa ei ole voittajia ja häviäjiä, koska silloin Eurooppa on häviäjä. Tämä ei vie pois politiikka, rahaa yksiltä poliitikoilta antaakseen sitä toisille, ei tietyiltä alueilta, jotta toiset saavat sitä. Haluan muistuttaa teitä yhdestä asiasta – Jacques Delors käynnisti ensimmäisen monivuotisen rahoitusohjelman. Ja hän ymmärsi, että tarvitaan suurta eurooppalaista agendaa, jonka pitäisi olla kansallisten intressien yläpuolella. On paljon tärkeämpää edistää eurooppalaisen projektin solidaarisuutta, ja tämän pitää olla meidän kunnianhimoinen tavoitteemme ja ohjenuoramme pyydän hallitusten päämiehiltä eurooppalaista visiota, koska olemme käännekohdassa, tärkeässä kohdassa ja nyt on pelissä myös Euroopan unionin projektin tulevaisuus. On tärkeää kohdata vihdoin ja viimein omista varoista käytävä keskustelu. Se on tämä on hyvin kunnianhimoinen ja vahva budjetti. Emme voi tehdä enemmän vähemmillä varoilla. Meidän täytyy edistää nuorisopolitiikkoja, eurooppalaisia nuorisopolitiikkoja, maatalouspolitiikkoja, myös eurooppalaista politiikkaa, jonka avulla uusia yrityksiä ja sijoittajia tuetaan. Eurooppa voi niin monilla tavoilla vastata tämänhetkisiin haasteisiin, että tämä ei saa jäädä puolitiehen. Kello käy, aika kuluu ja me voimme sanoa, että tässä parlamentissa me olemme kärsivällisiä, mutta parlamentti päättää yhtä lailla neuvoston kanssa. Olemme samalla viivalla, olemme, emmekä tule antamaan periksi äh, ajan paineelle. Euroopan unionin tulevaisuus on meidän käsissämme ja se on meidän kaikkein tärkein vastuumme tässä hetkessä. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi Renew Europein puolesta. Puheenjohtaja Jolos, olkaa hyvä. Äh, hyvä puhemies, hyvät kollegat, näinä viime vuosina olemme nähneet, että Eurooppa on pyrkinyt tarjoamaan vastauksia haasteisiin, talouskriisiin, maahanmuuttokriisiin, ilmastohaasteisiin. Kriisikriisin jälkeen vaadimme lisää Eurooppaa ja nyt enemmän kuin koskaan Eurooppa vaikuttaa välttämättömältä. Siksi meidän täytyy saattaa talousarvio tämän tarpeen tasolle. Charles Michelin äh, sitoumus on todella hieno ja kiitän sitä. Kroatian rinnalla hän on pyrkinyt äh, saamaan Euroopan unionille riittävän talousarvion, hyvän budjetin. Eurooppa ei ole vain sitoumuskysymys. Mehän teemme paljon poliittisia sitoumuksia, olemme paljon näin tehneet viime vuosina. Kyseessä on myös se, että takaamme sen, että näistä sitoumuksista tulee jotakin käsin tulosta kansalaisille. Ja että me osoitamme, että haluamme toimia yhdessä. Vain kun poliittiset ja kunnianhimomme saatamme yhteen talousarvion kanssa, saamme jotakin konkreettista aikaan. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat nyt näkyvissä ja myöskin digitaalisen siirtymän vaikutukset. Äh, ja tämän lisäksi meillä on yhteistä maatalouspolitiikkaa ja kohesiopolitiikkaa uudistettavana. Kaikki tämä vaatii Euroopan unionia. Korostaisin kolmea tärkeää asiaa. Ensinnäkin talousarvion koko. Me tarvitsemme tapoja vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Emmekä me voi kuunnella vain kauniita kunnianhimoisia sanoja ja sitten sen jälkeen heti rajoittaa omaa kykyämme vastata vastata näihin, näihin haasteisiin. Meidän täytyy saattaa poliittiset julkilausumamme ja toimintaedellytyksemme samalle tasolle. Toisekseen omat varat. Euroopan parlamentin talousarviota täytyy modernisoida. Sen täytyy olla perussopimusten kanssa linjoilla. Me tarvitsemme vakaita omia varoja. Viimeisin uudistus tällä alalla tapahtuu tapahtui 1988 ja nyt on aika tätä talousarviota modernisoida. Ja tämän lisäksi me tarvitsemme kolmannekseen tehokkaita tapoja suojella Euroopan unionin talousarviota, kun Euroopan unionin arvoja vastaan hyökätään. Minun ryhmäni ei halua tinkiä oikeusvaltioperiaatteesta. Erasmus, nuoret, rajojen suojelu, maahanmuuton hallinta, kaikki nämä asiat vaativat vakaata talousarviota Brexitin jälkeen ja niiden kriisien jälkeen, joita me olemme kokenut. Olemme nyt samaa mieltä siinä, että meidän täytyy uudistaa talousarviota ja meidän täytyy osoittaa, että pystymme tähän. Euroopan parlamentti ei saa hyväksyä sellaista kompromissia, joka nakertaa Euroopan mahdollisuuksia palvella kansalaisiaan. Kiitoksia puheenjohtaja Zanni. ID-ryhmän puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. On harmi, että puheenjohtaja Michelle ei ole täällä keskustelemassa kanssamme tästä hyvin tärkeästä asiasta, sillä vaikuttaa ähm, siltä, että hän on tuonut tämän asian tuon ylimääräisen kokouk- eurooppa neuvoston kokouksen pöydälle äh, kun Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi hänet nimitettiin. Me haluaisimme nyt nähdä, onko jokin muuttunut uudistusten myötä mutta näissä kahdenvälisissä keskusteluissa ei vaikuta olevan niin, että olisimme keskustelleet kovinkaan paljon asiasta. Esimerkiksi Suomen puheenjohtajakaudella me kuulimme lähestulkoon neuvostossa kaikkia ähm, tekijää jäsenmaita. Olemme kuulleet parlamentti ja komissio. Minä uskon, että meillä on nyt deadline hyvin tärkeille monivuotuisen rahoituskehyksen kysymyksille. Nyt meillä on mahdollisuus ähm, haihattelut lopettaa ja olla realistisempia ja käytännönläheisempiä. On tosi asia, että resurssit ovat rajalliset. Resurssit ovat rajalliset sillä, ja tässä olen samaa mieltä sen kanssa, mitä ep läinen kollega sanoi. Hyvin usein tämä parlamentti ja nämä toimielimet eivät ole pystyneet ja konkreettista äh, toteutusta takaamaan talousarviolle. En nyt viittaa vain petoksiin, vaan moniin sellaisiin poliittisiin ohjelmiin, jotka eivät ole tuottaneet positiivista tulosta. Ja tämä on jotakin sellaista, mikä heijastelee konservatiivisempien jäsenmaiden tunteita. Jos me emme pysty Euroopan talousarviolla tuottamaan mitään lisäarviota, on aivan normaalia, ettei halua enempää asian kuluttaja. Tämä parlamentti usein on äänestänyt päätöslauselmista, asetuksista ja direktiiveistä, jotka vievät jäsenvaltioilta talousarvio valtaa. Eli haluaisin kurjaa tähän meidänkin talousarviotoimintaamme, meidän resurssien käyttöömme. Meillä on prioriteetteja, sellaisia, jotka ovat aivan perustavan luontoisia, sellaisia, jotka ovat jo perussopimuksissa, ja niitä voitaisiin kyllä rahoittaa ilman lisää rahoituspyyntöjä, esimerkiksi maanviljelys, kalastus, aluekehityspolitiikka, kyllä tässä talousarviossa olisi mahdollista rahoittaa kaikkia näitä asioita ilman, että me lisää resursseja vaatamme. Se, että meillä olisi 20 miljardia äm, turhia äh, varoja turhien rakenneohjelmiin, äh, me voisimme leikata äh, kyllä. Äm, 13 miljoonaa, kaikenlaisia. Erityisesti tästä Turkin sopimuksestakin meidän tulisi olla paljon käytännönläheisempiä. Ja tässä on pragmaattisuus ja realistisuus tarpeen, sillä resursseja ei ole saatavilla. Kiitoksia. <clears throat> Puheenjohtaja Lamberts vihreiden puolesta, olkaa hyvä. Arvoisat kollegat, budjetti on työkalu me voimme väsymykseen asti keskustella siitä, onko pieni vasara parempi vai iso vasara, mutta vasarana se kuitenkin pysyy. Mitä minä tarkoitan tällä? Tärkeintä on se, mitä me haluamme tehdä tällä työkalulla, Euroopan unionin budjetilla. Ja se, mitä te sanoitte, rouva puheenjohtaja, kun sanoitte, että ette tule hyväksymään budjettia, joka antaa vähemmän kuin 25 prosenttia ilmastonmuutoksen vastaiseen toisteen ja sitten lisäisin tuohon vielä, että jos tulee prosentteja, jotka asettavat, jotka pahentavat ilmastonmuutosta, niin tilanne on vielä pahempi. Ekologinen ja solidaarinen siirtymä on kaikkein tärkeimpä tärkeintä. En ole samaa mieltä YMPn tavoitteista. Meidän ei pidä auttaa maataloustuottajiamme ison bisneksen globalisaatiossa, vaan siirtymässä kohti luonnonmukaista viljelyä, ekologisia toimintatapoja. Sama koskee kaikkia muitakin politiikan alueita. Kaiken tulee olla panostusta tätä tavoitetta varten. Neuvoston ehdotus, muistutan, että se on ehdotus, se, että neuvosto hyväksyy jotain, niin parlamentti ei välttämättä hyväksy samaa. Sekin on tärkeää muistaa. Entä sitten budjetin ja Euroopan unionin arvojen välinen suhde? Euroopan unioni on ennen kaikkea arvoyhteisö, ennen kuin se on talousyhteisö. Eli Euroopan unionin kuulumisesta ei voi hyötyä, jos ei pelaa Euroopan unionin säännöillä ja me olemme hyvin kaukana vielä siitä. Totta kai volyymi, määrä, määrälliset asiat ovat hyvin tärkeitä. Euroopan parlamentin ehdotus on hyvin järkevä ja kohtuullinen, 1,3 prosenttia bruttokansantuotteesta. meidän täytyy saada nyt käyttövoimaa, moottorointia tuleville vuosille ja julkisilla investoinneilla on tässä aivan keskeinen rooli ja esimerkiksi rautatieliikenne on hyvä esimerkki. Tämän budjetin täytyy olla tarpeeksi suuri, jotta se pystyy vastaamaan tuleviin haasteisiin. Sanoisin neuvolle, neuvostolle, että joko hyväksytte 1,3 tai 1,5 prosenttia tai sitten hyväksytte omat varat, mutta ette voi ryhtyä laittamaan kapuloita rattaisiin ja vaatimaan jotain absurdeja vaatimuksia. Viimeinen seikka ja sitten lopetan. Olin täällä seitsemän vuotta sitten. Silloin Joseph Dahl, Martin Schulz ja Guy Verhofstadt Daniel Cohn-Benditin kanssa sanot, sanoivat, että emme tule koskaan hyväksyvään monivuotista budjettia, joka on ö, pienempi kuin edellisten vuosien budjetti. Ja kolme ensimmäistä mainittua miestä hyväksyi sen, mikä niitä olivat sanoneet mahdottomaksi hyväksyä. Eli nyt ylimääräisen huippukokouksen jälkeen me emme saa pelätä mahdollista konfliktia, jos neuvosto ei tuolloin hyväksy. Tämä parlamentti ei ole mikään neuvoston kaikukoppa, vaan oma erillinen toimija. Kiitos. E paljon kiitoksia seuraavaksi ESR-ryhmän puolesta puheenjohtaja Fitto. Paljon kiitoksia puhemies. Ja minäkin haluaisin äh, yhtyä näihin edeltäviin äh, puhujiin todetessani, että on harmi, että puheenjohtaja Michelle ei ole täällä, jotta voisimme keskustella hänen kanssaan suoraan näistä kysymyksistä. Minä en halua tässä käyttää puheenvuoroa, jossa luettelisin prioriteetteja ähm, ja jossa kävisin näitä tavoitteita läpi. Äh, eihän kukaan esimerkiksi vastusta ilmastonmuutoksen vastaisia toimia tai sitä, että innovaatioita tarvitaan lisää tai toimia nuorten eteen tarvitaan lisää meillä on hyvin paljon tavoitteita, jotka tähtävät siihen, että Euroopassa tulisi miellyttävämpi, mukavampi. Mutta me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa meidän täytyy myöskin laskea luvut talousarvion suhteen. Ja tässä on riskinä se, että me suosimme epäsuorasti tiettyjä jäsenmaita toisten kustannuksella. Ja meidän ää, tässä keskustelussa ää, täytyy kohdata sellainenkin riski, että poliittisesti nämä komission ohjelmaprioriteetit johtavat siihen, että me leikkaamme tiettyjä prioriteetti toimi. Erityisesti tässä ajattelen kohesiopolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa. Meiltä puuttuu rohkeutta ja tässä olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, puhua talousarvion tehokkuudesta. Meiltä puuttuu rohkeutta siihen, että me tekisimme reippaita leikkauksia sellaisilla aloilla, joilla emme saaneet minkäänlaista edistystä aikaan. Ja täältä puuttuu myöskin rohkeutta kehittää investointeja. Tässä viittaan vakaus- ja kasvusopimukseen. Tämäkin täytyy mielestäni ottaa talousarviotyöhön mukaan. Ja sitten vielä yksi seikka. Me olemme keskustelleet täällä myöskin oikeuksista ja meidän tulisi pohtia sitä, kuka nyt on eurooppalaisten arvojen vaalia ja mitkä ovat nämä oikeuskysymykset, johon viitataan, kuinka nämä arvokysymykset vaikuttavat mahdollisuuksien käyttää resursseja. Mielestäni tämänkaltainen asenne ei kunnioita äänestäjiä, sillä aivan legitiimisti hän ähm, kansa edustajansa valitsee. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Papadimoulis Gue, olkaa hyvä. Η απουσία του Σαρλ Μισελ από τη σημερινή Paljon kiitoksia, herra puhemies. Ei ole mitenkään hyväksyttävissä, että Michelle ei ole paikalla, varsinkin kun otetaan huomioon, mitä kaikkea tässä on pelissä. Puheenjohtaja von der Leyen, te peräänkuulutatte luottamusta parlamentin puolelta – ja siksipä se, mitä kollega Haan totesi, ei pidä paikkaansa, eli että te olisitte oikeudenmukainen välittäjä neuvoston suuntaan. Jos katsotaan nimittäin tätä teidän ehdotustanne, niin se tarkoittaa 1,3 prosenttia BKTstä. Suurin osa Euroopan parlamentista on esittänyt oman ehdotuksensa, mutta meidän täytyy saada vihreän kehityksen ohjelma toteutettua ilman, että leikataan YMP tai kohesiopolitiikan rahoja. Ja sitten pitää muistaa, että investointeihin, innovointiin tarvitaan myöskin rahaa. Me tarvitsemme myöskin vauhtia talouteen ja ottaa huomioon myöskin mahdolliset tulevat kriisit, joten kyllä varoja tarvitaan enemmän. Meidän täytyy lähestyä asiaa käytännönläheisesti. Meidän täytyy löytää kaikkia tyydyttävä kompromissi. Se edellyttää myöskin, että huomioidaan parlamentin ja komission kannat. Jos huomioidaan komission oma ehdotus, joka on jo lähes vuoden vanha, niin se on 5 prosenttia alhaisempi kuin nykytaso. Ja ehkäpä Merkel ja Kurz pitää saada vakuuttuneiksi tästä tilanteesta. Ja yhtä lailla Iratse, Ruotsi ja Tanskakin pitää saada tämän taakse. Muuten parlamentti joutuu hyväksymään parlamentin, jota se ei missään nimessä voisi hyväksyä. Ja näin ei missään nimessä saa tapahtua. Kiitoksia. Paljon kiitoksia Pelicini. Sitoutumattomat, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. kun tällä hetkellä tarkastelen monivuotoista rahoituskehystä, meidän näkemyksemme on lähinnä ehkä komission näkemystä. Olen aivan samaa mieltä kollegoiden kanssa siinä, että me tarvitsemme vihreän kasvun kuten myöskin kilpailukykyyn ja innovointiin lisäpanosta. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että meidän täytyy tukea maahanmuuttotaakkaa suhteessa siihen todelliseen taakkaan, joka maille koituu ja myöskin ottaen huomioon integraatiopolitiikka. Me emme saa kuitenkaan perinteisiä politiikan aloita, aloja hylätä ja leikata, esimerkiksi maataloudesta ja koheesiosta. Meidän täytyy ottaa suhteellisen vauden periaate mukaan pohdintaan. Ja missään tapauksessa kansallisia maksuosuuksia ei saa kasvattaa. Meillä täytyy olla rohkeutta siihen, että me rahoitamme talousarviomme uusin omin varoin, hiilivaron ja uuden todellisen internetveron avulla. Paljon kiitoksia edustaja Pedicini. Ja näin olemme kuulleet kaikkien poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ää, aloitamme ää, keskustelukierroksen. Edustaja Albright, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Pani komisarz, debata budżetowa nigdy... Arvoisa puhemies, hyvä komission puheenjohtaja. Budjettikeskustelu ei ole pelkästään rahoituskeskustelua. Me puhumme tulevista politiikoista. Me olemme Brexitin jälkeisessä ajassa. Tämä on ajan hetki, jolloin ihmiset sanovat, että meidän pitäisi parantaa ja tarkistaa asioita, mutta miten voimme parantaa niitä? Tavat ovat uudenlaisia, erilaisia. Euroopan parlamentti sanoo ihan selvästi, että Brexitin jälkeen EUn täytyisi pitää oma aktiviteetti toiminnan tasonsa tai ehkä jopa nostaa sitä, pitää kunnianhimon tasonsa tai jopa nostaa sitä. Meidän ohjelmamme pitää olla se, mitä meillä on ollut, plus vielä jotain lisää, mutta neuvosto näyttää puhuvan eri kieltä. Jotkut maat sanovat, että ne haluavat vähemmän EU-toimintaa pienempää EUn toiminta-alaa. He haluavat palata vanhaan brittiläiseen ideaan, eli politiikkojen uudelleen kansallistamiseen. Ja tästä syystä ne eivät halua laittaa enemmän rahaa EU-hun. Kyse ei ole budjetista, vaan siitä, että halutaan EUn olevan pienempi Brexitin jälkeen, mutta Euroopan parlamentin enemmistö ei ole samaa mieltä tuollaisista käsityksistä. Brexitin jälkeen EU ei voi laskea kunnianhimonsa tasoa, koska se vain todistaisi sen, että me emme vastaa haasteisiin tehokkaasti. Meidän on löydettävä tapa pystyä vastaamaan lisähaasteisiin omien varojen keinoin. Me tulemme puolustamaan korkeaa kunnianhimon tasoa Euroopan parlamentissa. Emme tule hyväksymään sellaisia, sellaisia ääniä, jotka haluavat tehdä Euroopan unionista pienemmän. And now for two and a half minutes. Paljon kiitoksia. Nyt edustaja Markis, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisa komission edustajat, arvoisat neuvoston edustajat. Nyt on kyse prioriteeteista ja menoista ja niiden yhteen nivomisesta. Me tarvitsemme riittävästi varoja poliittisen kompromissien toteuttamiseksi, koska me olemme sitoutuneet siihen, mitä kansalaiset ovat meiltä vaatineet. Meidän täytyy päästä asetettuihin tavoitteisiin. Haasteita kyllä riittää. Kyse on siitä, että luottamus EU-hun saadaan palautettua kansalaisen tasolla. MRK tarkoittaa sitä, että jokainen jäsenvaltio antaa jonkun verran myöten, luopuu jonkin verran omasta kansallisesta egoismista. Mutta me tiedämme, että kansallisten ja eurooppalaisten intressien yhteennivominen ei ole helppoa. Meillä on olemassa tietyt prioriteettimme, ja ne täytyy aina ottaa uudestaan esille. Oikeastaan kaikilla tasoilla. Kyse ei ole sana helinnästä, vaan eurooppalaisesta poliittisesta tahdosta. Me kaipaamme investointeja talouskasvun aikaansaamiseksi, työpaikkoja luodaksemme. Meillä on Invest EU, me haluamme taistella epäoikeudenmukaisuutta vastaan, me haluamme toteuttaa digitaalisen muutoksen. Digital Europe-ohjelma on olemassa. Me varmistamme jäsenvaltioiden koulutusohjelmien välisen yhteistyön. Me haluamme lisätä nuorten liikkuvuutta Erasmusta käyttäen. Me haluamme taistella ilmastonmuutosta vastaan. Meillä on YMP, Just Transition Fund, oikeudenmukaisen siirtämisen äh, rahasto ja niin poispäin. Luettelo olisi vaikka ja kuinka pitkä. Mutta kaikki tämä vaatii omat varansa. Meidän on lisättävä budjettia tältä osin, koska varat eivät riitä. Me tarvitsemme omia varoja ilman, että kansalaiset joutuvat kaivamaan rahaa vielä syvemmältä taskustaan. Me emme halua aiheuttaa mitään taloudellista kriisiä, mutta me emme myöskään voi hyväksyä sellaista budjettia, joka ei ole poliittisten prioriteettien mukainen, eikä ole päästy yhteisymmärrykseen omien varojen osalta. Kiitoksia arvoisa Kiitoksia äh, puhemies. Ähm, hyvä komission puheenjohtaja, hyvä ministeri. Nyt äh, pari vuotta vitkuteltaan äh, valtionpäämiehet ryhtyvät toimiin. Tämä on hienoa, sillä Eurooppa on nyt käännekohdassa historiallisesti. Tämä on jo todettu. Meillä on valtavia haasteita ja ne vaativat nopeita toimia ja yhteisiä toimia. Kaikki tiedämme tämän. Kuitenkin yli 60 vuoden yhteiselon jälkeen tämä yhden prosentin dogma talousarvion kokona on jotakin, mitä me emme kyseenalaista. Kuinka paljon meidän pitäisi saada 0,01 enemmän prosenttia enemmän tai miinus 0,02. No ei varmaankaan tässä. Äh, tietyllä tavalla graalimaljana pidetään äh, kansallisten maksuosuuksien leikkauksia. Ja meidän rahoitusmallimme tähän suorastaan rohkaiseekin. 80 prosenttia kansallista maksuosuuksista on äh, tilanteessa, jossa mm, järjestelmä on aivan kieroutunut. Tässä on hyvin paljon monimutkaisuutta ja ähm, poikkeuksia. Tilanne ei ole helppo, ei jotta me pääsisimme tästä eteenpäin. Meillä on yksi ja sama taistelu edessämme, nimittäin uudet omat varat. Omat varat niiden avulla kansallisia maksuosuuksia voitaisiin leikata. Tässä kaikki voittaisivat, aivan kuten komission puheenjohtaja äsken vihjasikin. Me tarvitsisimme lisää taloudellista autonomiaa, että voisimme eurooppalaisten osoittaa odotuksiin vastata. Ja nyt tilanne on todellakin jo vakava. Meidän rahoitusmallimme on eksistentiaalisessa kriisissä. Meidän täytyy todeta, että ellemme uudista tätä, saatamme ähm, luoda tilanteen, jossa kaikki toiveet unionin tulevaisuuden suhteen hajoavat tuuleen. Meidän täytyy olla nyt kunnianhimoisempia ja saada äh, edistystä aikaan parlamentissa. Minä voin sitoutua tähän uudistukseen, jotta voisimme paremmin palvella Euroopan kansalaisia. Kiitoksia. Thank you for two minutes, Mr. Bay. Paljon. Kiitoksia edustaja Bay, kaksi minuuttia. No Monivuotinen rahoituskehys on rahoituksellinen käännös poliittisista prioriteeteista. Se heijastelee niitä. Meillä ei ole kuin kolme prosenttia mm, PKTstä ja Britannian lähtö vastaa 12 miljardia vuodessa. Tämä on hyvin tärkeää. Me tarvitsemme nyt konkreettisia projekteja, jotka palvelevat kansalaisiamme ja kansojamme. Mitä kansalaiset ajattelevat Euroopan unionista, jonka yhdistynyt kuningaskunta on nyt jättänyt? ja joka haluaa nyt laajentua Albanian tai pohjois makedonian Euroopan unioni on antanut vähemmän kuin prosentin budjetistaan rajojensa hallinnointiin ja maahan muut, siirtolaisuuden hallinnointiin. Suomen puheenjohtajakauden aikana on tehty päätöksiä, jotka uhraavat meidän maataloutemme ja ilmastotavoitteet – ovat tärkeällä sijalla. Mutta nämä kaikki vihreät tavoitteet, ne eivät auta mitään. Meidän Euroopan unionimme on hyvin haurastunut vapaakauppa ja globalisaatio ovat tässä tekijöinä. Meidän täytyy kuunnella kansalaisia. He odottavat taloudellista suojelua, rajojemme hallinnointia. He eivät halua omia varoja he eivät halua lisää veroja euro Ranskassakin veroaste on jo 47 prosenttia bruttokansantuotteesta. Euroopan unioni nyt vain koko ajan jakelee erilaisia oppitunteja sekä jäsenmaille että muille maille. Kiitos. For two minutes, Mr edustaja Andersen, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Nyt taistellaan taloudesta. Nyt Merkelin täytyy tehdä jotain, ja jos katsotaan otsakeita, niin ne ovat melkoisia. Mutta jos valtioiden ja hallitusten johtajat vain kinastelevat alennuksesta muista, niin kyse on kuitenkin unionin tulevaisuudesta. Haluammeko ilmaston neutraaliutta, köyhyyden vastaista taistelua, panostaa digitalisointiin ja innovointien vihreät ainakin niin haluavat. Ja siksipä me ehdotammekin samalla tavalla kuin Michel koska me tiedämme, että 1,0 tai 1,7 prosenttia ei riitä. Se tarkoittaa käytännössä liikkausta ja ei investointeja tulevaisuuteen. Me tarvitsemme yhteisiä investointitoimia ilmastoneutraaliuden hyväksi, mutta meidän täytyy myöskin ilmasto-ystävällisesti investoida vähemmän hiileen, enemmän uusiutuviin energialähteisiin ja myöskin ilmastoystävällinen investointitoiminta on tarpeen. Kyse ei ole kastelukan periaatteesta, vaan demokratiasta ja arvoista. Ja jos demokraattisia arvoja polkee, niin silloin rahaa ei ole tarjolla. Siksi tarvitsemme oikeusvaltioperiaatejärjestelmän, sillä jos Orban ja kumppanit kampittavat oikeusvaltioperiaatejärjestelmän, niin on tietenkin selvää, että me emme voi hyväksyä tätä rakennelmaa. Saksa, jos kuka hyötyy vahvasta EU-sta ja siksipä emme oikein pidä tästä EU, Saksan lähestymistavasta. Saksalaiset yritykset vievät paljon tuotteita muihin EU-maihin ja hyötyvät investointitoimista kaikkialla Euroopassa. Ja tästäpä syystä toivommekin, että Saksan liittohallitus panostaisi vahvaan Euroopan unionin talousarvioon 27 eurosenttiä päivittäin per saksalainen investoi unionin budjettiin, joten eiköhän tähän voitaisi laittaa 2,30 senttiä enemmän. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan ensi viikon huippukokousta ja me haluamme ilmastoneutraalin budjetin... Minutes, Mr. Van Oortveld. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia edustaja Van Overtveld. Arvoisa puhemies, arvoisat edustajat, nyt meillä on melkoinen mahdollisuus tarjolla. Vasta hiljattain parlamentti hyväksyttiin paljon on uusia edustajia, uusi komissio, uudet haasteet ja uusi Euroopan neuvoston puheenjohtajakin on valittu. Nyt on hyödynnettävä tätä mahdollista konvergenssia. Ja haluaisinkin vielä huippukokousta silmällä pitäen todeta, että enemmistö parlamentista, siellä on 60 prosenttia uusia jäseniä, niin me emme voi hyväksyä tätä ehdotusta näin vain. Tämä on melko lailla kunnianhimoinen ohjelma ilmastoon, ympäristöön, ja muihin asioihin liittyen, ja tämä on myöskin koko kilpailukykymme ja hyvinvointimme kannalta tärkeä ohjelma, mutta meidän täytyy katsoa myöskin talousarviota. Jos kuuntelen komissaarien puheita, niin on sanottu, että vihreän kehityksen ohjelma toteutetaan hinnalla millä hyvänsä, mutta se ei ole vastuullista toimintaa. Tämän tyyppinen puhe ei todellakaan houkuttele investoijia paikalle mutta me investoijia me tarvitsemme. Meidän täytyy myöskin varmistaa toimissamme, että ohjelmat ovat toimivia. Jokainen EUn hyö... käyttämä euro, sen pitäisi hyödyttää joka ikistä eurooppalaista. Kiitoksia. Thank you, Mr. one and a half minutes. Eh, kiitoksia edustaja Omar. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Se, mikä näissä MFF koskevissa neuvotteluissa hämmästyttää, on hallitusten ja valtioiden päämiesten historian tajun puute ei tässä ole kyse pelkästään taloudellisista, väestöllisistä ja ilmastollisista asioista, mutta nämä kaikki asiat pakottavat Euroopan ottamaan askelen eteenpäin ja joka paikassa kasvavat vetäytymisen, itsensä käpertymisen kiusaukset, mutta tällä hetkellä hallitusten ja valtioiden päämiehet eivät ole tilanteen tasalla, vaan he käyttäytyvät kuin pienet ö, pikkufirmojen hallinnoivat pomot, hallintopäälliköt, jotta me voisimme avata tien Euroopalle, jossa tiukka talouskuri ei enää hallitsisi, vaan voitaisiin toteuttaa tämän vuosisadan parhaita lupauksia ja myös suojella ihmisiä suurimmilta vaaroilta. Nyt pitää mennä eteenpäin eikä vetäytyä kuoreensa pieni budjetti on pienten ö, tavoitteiden budjetti. Nyt tarvitaan se, että on vähemmän kohesiota tai vähemmän yhteistä maatalouspolitiikkaa, se tulee kalliiksi. Vähemmän kohesiota tarkoittaa vähemmän työllisyyttä ja vähemmän sijoituksia. Se heijastuu kaikkeen. Lopuksi haluan vielä sanoa, että kohesiopolitiikka on tulevaisuuden politiikkaa. 2014 2020 noin 100 miljardia euroa investoitiin ympäristöön ja ilmastoon näiden politiikkojen kautta. Kiitos. Edustaja Merge, teille on sinisen kortin kysymys. Edustaja Marquez haluaisi esittää teille sinisen kortin kysymyksen. Oletteko sen vastaan? Kyllä. Olkaa hyvä, 30 sekuntia. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Portugalissa minun maassani, hyvä edustaja ymmärsi, me käännymme pois niukkuuspolitiikasta ja tarjosimme maallemme toivoa. Ja monille eurooppalaisille osoitimme, että niukkuuspolitiikasta on mahdollista päästä yli. Kyseessä on uudesta talousarviosta, kyseessä on nyt uusi toivo. Kyseessä on se, että me täytämme lupauksemme eurooppalaisille siitä, että teemme Euroopasta kunnianhimoisemman ja myöskin toteutamme sellaista politiikkaa, johon uskomme. Miljoonat eurooppalaiset. Kiitoksia. Pahoittelen, no varma, oliko tämä nyt selkeästi kysymys, mutta edustaja Marge, voitte vastata. Pedro Mar- Arvon kollega Pedro Marques, meidän visiomme ovat varmasti hyvinkin yhtenevät ja on aivan totta, että kohesio politiikka on politiikkaa, joka osallistuu uusiin prioriteetteihin, jotka tänään määritellään perinteisten ja uusien politiikkojen välinen erottelu on itse asiassa perusteeton. Thank you for one minute, Mr. Paljon kiitoksia edustaja Papadakis. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Η συζήτηση του προπολογισμού είναι σημαδεμένη από μεγάλα συμφέροντα, ναρκοθετημένη για... Mm, kiitoksia puhemies. Talousarviokeskustelua leimaavat äh, suuret intressit, jotka ovat ikään kuin kenttä kansalaisten edessä. Tässä kyseessä pitäisi tunnistaa se, mitkä sektorit ja mitkä suuret teollisuuden toimijat tulevat voittamaan erityisesti Brexitin jälkeen. Me yritämme luoda järjestelmän, joka tekisi mahdolliseksi luoda ikään kuin Trojan hevonen, jonka sisällä lomautukset, tehtäiden sulkemiset, työttömyys, sadoille ihmisille saataisiin läpi, kuten myöskin energiariippuvaisuutemme. Ja tässä pyritään vain puolustamaan suuryritysten intressejä. Tällainen kansan vastainen luonne on selkeä talousarviossa ja siksi me haluamme vastustaa näitä suuria talouden toimijoita. Kiitoksia. Ähm, edustaja Papadakis, teillä on sinisen äh, kortin kysymys, otteko sinä vastaan? Edustaja Grappini, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă. Stimate coleg, înțeleg că... Kiitokset. Hyvä kollega, ymmärrän toki, että vastustatte YMPtä. Sanoitte, että joku tästä hyötyy. Uskotteko, että MRKssa pitäisi YMP-rahoja leikata. Oletteko sitä mieltä, että rahaa pitäisi löytää esimerkiksi verotuksen kiertämisen vastaisen taistelun kautta, jotta näitä budjettikohteita ei tarvitse leikata? Edustaja Pöpäräkös, olkaa hyvä ne, jotka tulevat hyötymään uudesta talousarviosta ovat suuryritykset ja nämä kapitalistithan ovat nimenomaan niitä, jotka voittavat jälleen kerran pk-yritykset ja maanviljelijät häviävät ja suuryritykset voittavat. Tällaista linjaa ähm, ajetaan äh, nyt monivuotisessa rahoituskehyksessä, näin tapahtunut ennenkin. Kiitoksia. Edustaja Fernandes, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Me odotamme tuon Eurooppa-neuvoston kokousta jo 2018 marraskuusta lähtien. Me tarvitsemme tarvittavat rahoitusvälineet, jotta Eurooppa-unioni voi olla solidaarinen kohesioon luonnehtimaan ja kestävän kehityksen airut omat varat ovat ratkaisu tähän. Uusia varoja, joiden täytyy lopettaa tämän ö, paluun logiikka, oikeudenmukaisen paluun logiikka. Nyt me emme voi rangaista kansalaisia. Tämä on hyvin yksinkertainen periaate. Se, joka ei maksa, sen pitää maksaa. Siksi me puolustamme tätä ähm, transaktioveroa, joka koskee digitaalisen maailman suuria yrityksiä. Sitten ovat hiilimarkkinat, meillä on